No niin, ensinnäkin olet varmasti valmiita hyväksymään pöytäkirjan, anteeksi siis esityslistan. Haluaisin kiinnittää huomionne, kaikkien osallistujien huomion siihen, että tämä lähetys lähetetään livenä internettiin, jotta kaikki voivat sitä seurata. Kolmas kuudetta teille on lähetetty tämä esityslista ja minä haluaisin pyytää anteeksi puheenjohtaja Kasinin puolesta, joka ei pysty olemaan täällä paikalla, sillä hän yhdessä puhemies, varapuhemies Martinesin kanssa on COSAC-edustajana Varsovassa nyt Puolan puheenjohtajuuskaudella. Huomenna sitten puheenjohtajamme tulee mukaan kokoukseen huomenna aamulla. Viime maanantaina meillä oli oikein hyvä, hyvä kokous. Öm, valtiosihteerin kanssa, joka vastaa ulkoasioista. Tänä iltapäivänä me sitten käsittelemme kolmea asiaa. Susannan mietintöä, siis Rova Brohohatan mietintöä. Susanna, sinun sukunimesi ei ole kovin helppo lausua, joten kutsun sinua etunimellä. Täm, nimellä tämä siis on tämä Vilasin lehden sähköinen julkaiseminen, seitä koskeva mietintö ja sitten David Martinin mietintö parlamentin tutkintavaliokunnista. Ja viimeinen aihe esityslistalla on Saudargasin miet- lausunto talousarvioesityksestä vuodeksi 2012. Huomenna aamulla meillä on koordinaattorien kokous 9.10, joten varsinainen valiokunnan kokous alkaa kello 10 äänestyksellä ja äänestämme kohdasta 51 David Martinin ehdotus, sääntö 51 siis, ja sitten Rafael Traskovskin mietintö yksipuolista julk, ähm, julkilausumista ja mahdollisesti puhumme myös säännön 192 tulkinnasta, jota on ehdottanut puheenjohtaja Cassini. Ja viimeinen, viimeinen kohta esityslistalla huomenna on tietenkin se, että keskustelemme Traskovskin lausunnosta koskien EU-ohjausjaksoa. Jos teillä siis ei ole minkälaisia vastalauseita, niin julistan nyt, että tämä esityslista on hyväksytty ja haluaisin vain ilmoittaa teille, että meillä on SED-ryhmän uusi varajäsen, joka tulee myöhemmin mukaan Evelyn Ringner. Haluaisin vain muistuttaa, että kollegamme Adrian Severin lähti tästä tiimistä, joten, joten hänen tilalleen tulee uusi jäsen. Sitten haluaisin, että hyväksyisimme pöytäkirjan kokouksesta 14-15. kesäkuuta 2011. Varmasti olette kaikki löytäneet tämän pöytäkirjan asiakirjoistanne. Ja kuten aina, nämä, tämä pöytäkirja katsotaan hyväksytyksi, jos jäsenet eivät ole No, tehneet vastalauseita tämän valiokuntakokouksen loppuun mennessä. Jos teillä siis on vastalauseita, niin ilmoittakaa niistä ennen kokouksen loppua. Ja nyt sitten siirrymme Euroopan unionin virallisen lehden sähköiseen julkaisemiseen. Viime kokouksessamme Rova Suhubuhata, hänet nimitettiin tämän lausunnon valmistelijaksi ja tällä, tällä toimella siis halutaan antaa todistusvoimaisuus sähköiselle julkaisemiselle. Tämä siis on sellainen tapaus, jossa Euroopan komissio, komissio tekee lainsäädäntöehdotuksen perustuen tähän joustolausekkeeseen artiklaan 352 SEUT-sopimuksessa. Tämän Tämän ehdotuksen hyväksymiseksi tarvitaan yhteisymmärrys neuvoston ja parlamentin välillä. Parlamentissa tämä aihe on lähetetty oikeusasioiden valiokuntaan, joka vastaa asiasta, ja meidän valiokuntamme antaa lausunnon etenkin toimielinten välisestä ja menettelyllisestä aspekteista. Ja tästä tulee varmasti ennakkotapaus. Ei tiedetä vielä, minkälaista menettelyä asiasta vastaava valiokunta käyttää. Kysymysmerkki on vielä olemassa, joten ehdotankin, että kuuntelen nyt Susanaa ja hän voisi kertoa, miten hän aikoo käsitellä asiaa. Sitten voimme avata keskustelun tästä aiheesta. Olkaa hyvä, Susanna. Takže dobré odpoledne, kolegyně a kolegové. Eh, jak už tady bylo uvedeno předající, tak opravdu jde poprvé o... Hyvät kollegat, kuten puheenjohtaja esitti, tämä on nyt ensimmäistä kertaa, kun niin sanottua joustulauseketta on tarkoitus käyttää. Ja painotankin sitä, että, että ei niinkään ole kysymys eh, tämän, eh, tästä asetuksesta, koska kaikki jäsenvaltiot ovat sopineet siitä, että, että että virallinen lehti pitäisi saada nettiin. Ja nyt me käsittelemmekin lähinnä niitä menettelytapoja, miten tämä asetus sitten pitäisi panna täytäntöön, koska joustolauseketta ei ole vielä täysin täsmennetty, koska tämä on ensimmäistä kertaa, kun sitä sovellettaisiin. Ja se vaatisi myös erityisiä toimia Tsekissä, Saksassa ja UKssa. Me olemme keskustelleet asiasta oikeusasianvalikunnan esittelijän kanssa ja, ja nyt ei olla täysin varma, varmoja, että saadaanko täysi tuki parlamentissa tämän taakse. Tätä mietintöä pitäisi kehittää siten, että siinä painotettaisiin sitä tapaa, jolla tätä lauseketta käytettäisiin. Ja luulenkin, että meidän pitäisi käsitellä tätä asiaa yksityiskohtaisemmin, koska tässä on kysymys kuitenkin ennakkotapauksesta. Jo, jos, jos tästä saadaan suostumus, niin silloin on todennäköistä, että merkittävimmissä asioissa tulevaisuudessa tämä saattaisi olla äh, tapa, jolla virallinen lehti julkistettaisiin. Ja me olemme olleet yhteydessä oikeudelliseen yksikköön. Siellä on äh, suljettu pois artikla 15, eikä sieltä ole vielä saatu lopullista lausuntoa äh, tästä joustolausekkeesta. Näin ollen juridinen äh, puoli on tässä vielä vähän auki. Ja ehdotankin, että keskustelemme kahdesta asiasta tässä äh, valiokunnassa. Haluammeko me tähdätä yhteen mahdollisuuteen, joka ei käsit- jossa ei käsiteltäisi tätä, vaan että me pitäisi pyytää komissiota valmistelemaan selonteko, jossa selvennettäisiin tätä, tämän joustolausekkeen soveltamista, millä tavalla sitä on tarkoitus käyttää. Luulen, että meidän pitäisi tähdätä tähän jälkimmäiseen vaihtoehtoon, koska me emme saa koska muuten saattaa syntyä juridisia epävarmuustekijöitä tulevaisuudessa. Kiitos. Thank you very much. Kiitos paljon. Tietysti nyt haluaisin avata keskustelun. Kaikki jäsenet voivat ähm, ilmoittaa ideoistaan tai kertoa kommenteistaan tästä Euroopan unionin virallisen lehden sähköisestä julkaisemisesta. Meillä taitaa olla muutamia puhujia listalla. Konstans, ole hyvä. Merci, euh, Madame la Présidente. Kiitos äh, puheenjohtaja Johtaja, aihe, jota käsittelemme tänään, on äärimmäisen tärkeä, vaikka se ehkä äkkiseltä siltä vaikuttaa juridisesti ja teknisesti. Se on hyvin muodollinen aihe, mutta tähän liittyy myöskin sisältöseikkoja, joita valmistelin äsken juuri toikin esiin. Tämä on todellinen haaste. Nimittäin nyt on tarkasteltava oikeudellista perustaa ja sitä, onko se menettelyn oikeusperusta vai pitäisikö saada oikeusperusta, joka perustuu pelkkään hyväksyntämenettelyyn, joten asia on, niin kuin sanottu, varsin merkittävä. Me pyrimme nyt saamaan Euroopan unionin virallisen lehden myöskin sähköisen muotoon ja saamaan sille juridisen statuksen. Meillä on siis nyt mahdollisuus valita 352 artikla, jossa puhutaan joustolausekkeesta. Se on aika joustava oikeudellinen perusta, mutta toisaalta siihen perustuu, siihen liittyy myöskin se haittapuoli, että me pystymme ainoastaan hyväksymään tai ei kyseistä, kyseisen ehdotuksen. Se on Euroopan komission ehdotus. Toiset mahdolliset oikeusperustat. Meillä on useampiakin vaihtoehtoja perustamissopimuksessa. 15 ensinnäkin, jossa puhutaan kansalaisten pääsystä eh, tietoihin. 297 niin ikään on yksi mahdollinen eh, oikeusperusta. Siinähän todetaan eh, että Euroopan unioni julkaisee lehteä ja samaten artikla 197 on yksi mahdollisista oikeusperustoista, koska siinä taas puhutaan yhteistyöstä ja, ja viestinnästä eri jäsenmaiden välillä. Mutta niin kuin sanottu, haaste on sekä poliittinen että juridinen luonteeltaan ja meidän valiokuntamme on nyt otettava siihen kantaa. Mielestäni olisi saatava lisää aikaa asian työstämiseen nimenomaan siltä pohjalta, että tarkisteltaisiin, tarkasteltaisiin joustavuuslausekkeen sopivuutta tähän yhteyteen. Eli puhun nyt artiklasta 352, niin kuin varsin hyvin tiedätte. Se ei ehkä ole kaikkein sopivin oikeudellinen perusta tälle asetukselle. Se, että sähköiselle virallisen, virallisen lehden julkaisu, sähköiselle julkaisulle annettaisiin juridinen pohja on tärkeä ja on selvää, että kaikki asianosaiset, kansalaiset, asiantuntijat ja muut saavat tätä kautta tutustua suoraan virallisen lehteen ja sen sisältöön. Se on todella valtava haaste, kun ajattelee myöskin sitä avoimuutta, johon pyrimme. Mutta niin kuin sanottu, mielestäni olisi hyödyksi saada vielä hieman lisää aikaa, jotta voisi yksityiskohtaisemmin pureutua asian taustoihin – ja miettiä vielä 352 artiklan äh, sopivuutta oikeudelliseksi perustaksi. Mutta niin kuin sanoin, 15, 297 ja 197 olisivat myöskin ehkä mahdollisia artikloja oikeudelliseksi perustaksi. Ja tämä kaiken tarkoituksena on tietenkin helpottaa kansalaisten pääsyä virallisen lehden sisällä tutkimiseen. Merci beaucoup, Constance. Eh, eh, merci Hefner. Eh. Kiitos Konstans. Sitten Hefner. Ja haluaisin kysyä, haluaako joku muu jäsenistä kommentoida asiaa. Herra Hefnerin jälkeen. Oikeudellisesta yksiköstä saamme myös mielipiteen. Sitä olen hyvin tyytyväinen, joten herra Hefner, ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja ja hyvät kollegat. Puhunpa lyhyesti, koska tästä asiasta on puhuttu jo kerran aikaisemmin edellisessä kokouksessamme. Johan Wolfgang von Goethe, suuri saksalainen runoilija, filosofi, politiikki ja tutkija sanoi, että tässä oli enemmän, enemmän tässä on kysymys siitä, että mitä vai miten. Ja varmasti meidän valiokunnassamme tässä on kysymys usein siitä, että mitä menetelmää käytetään ja, ja keskustellaan, eikä niinkään sisällöstä. Tässä on sellainen ehdotus, jos, jota kaikki pitävät mielekkäänä, mutta me emme ymmärrä. Voin itsestäni sen sanoa, että miksi oikeusperustaa tätä varten pitäisi olla 52 tai 352, miksi joustolausekkeen myötä tämä pitäisi tehdä. Minusta 197 olisi adekvaatti oikeusperusta tälle se kuitenkin varmistaa myös parlamentin aseman silloin, se mahdollistaisi tuota kitkattoman asian läpiviennin ja kysyisinkin komissiolta, minkä takia aikaisemmin keskustelujen valossa ei ollut tehty tätä ehdotusta, että oikeusperus olisi muutettu ja johdetaan ilolla oikeudellisen yksikön lausuntoa ja sikäli johon voin ainakin kirjalliselta osaltaan yhtyä. Sisällöllisesti kannatan, mutta en kannata tätä oikeusperustaa, vaan pikemminkin eh, silloin, jos meillä on mielekäs oikeusperusta, niin silloin voidaan antaa täyden tukeni. Kiitos. Okay. Thank you very much. Mr. Kiitoksia, herra Hefner. En nyt nähnyt muita puheenvuoropyyntöjä. Ja kuten jo sanoin, eh, herra Priu on täällä oikeudellista yksiköstä, joten pyydänkin häntä nyt kommentoimaan asiaa ja kiitos, että olette täällä tätä varten. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin aluksi tuoda esiin sen, että oikeusyksikkö on saanut myöskin oikeusasian valiokunnalta lausunnon tästä asiasta. Puheenjohtaja Leene vastasi siitä. Siinä päädytään aika yksitys, yksinkertaisen johtopäätöksen. Siinä todetaan nimittäin, että tämänhetkinen virallinen lehti, jonka näette siis tässä, se laaditaan ja julkaistaan neuvoston päätöksen pohjalta, joka on vuodelta 1958, joka perustui taas oikeusperustultaan artiklan 181. Ja tämän hetkinen artikla Lissabonin sopimuksesta 297 vastaa sitä lähi, lähestulkoon täydellisesti. Nyt on tarkasteltu artiklan 352 sopivuutta oikeusperustaksi ja ennen kuin sitä ehdotettiin, Euroopan komission on hyväksyttävä – ja todettava, että kaikki muut mahdolliset sopimuksesta löytyvät artiklat eivät sovi eh, tai eivät ole päteviä oikeudelliseksi, oikeudelliseksi perustaksi tätä asetusta silmällä pitäen. Ja kolmanneksi todetaan, että sen jälkeen kun todisteet siitä, ettei muuta mahdollista oikeusperustaa ole olemassa, on eh, sovittava 352 artiklan puitteista. Eli siitä, miten Euroopan unionin politiikkaa tämä artiklan puitteista on mahdollista harjoittaa. Ja sitten Euroopan komissio ei kuitenkaan täytä mitään näistä edellytyksistä – 352 artiklaa ei perustella, muiden mahdollisten artiklojen olemassaoloa ei liitoin tuoda esiin. Ja ei ole niin ikään selvitetty myöskään sitä, miksi olemassa olevaa artiklaa vuodelta 1958 ei voida käyttää. Koska lopulta kyse on siitä, että paperilla julkaistava virallinen lehti ainoastaan korvattaisiin sähköisellä versiolla, jolle sitten jotakin kiireellistä tai kriittistä tapahtumaa ole estämässä julkaisu. Eli nyt on täydennettävä ne tekijät, jotka puuttuvat vielä ehdotuksesta – joka liittyy siis virallisen lehden sähköiseen julkaisemiseen. Kyse on siitä, että 352 artiklaa voidaan ehdottaa oikeudelliseksi perustaksi ainoastaan, jos muut artiklat eivät siihen sovi. Muitakin seikkoja on tutkittu, niin kuin äsken saimme kuulla – Esimerkiksi 15 artikla perustamissopimuksesta, joka liittyy tietoihin pääsyyn, 197 ja 280, 298. Äh, Mutta tällä hetkellä 191 äh, joka on nyt Lissabonin sopimuksessa 197, on yksi mahdollinen valinta, ja se on sitä paitsi tämän hetkinen oikeudellinen perusta lehden julkaisemiselle. Niin kuin tiedätte, kaikki Euroopan unionin viralliset tiedotteet on julkaistava virallisessa lehdessä. Tässä artiklassa ei puhuta siitä, miten tiedot on julkaistava. Ja niin kuin sanottu, alkuperäisessä 58 vuodelta olevassa oikeusperustassa oli kyse neuvostoasetuksesta, joka perustui aika erikoiseen menettelyyn. Nimittäin komissio oli tavallaan ikään kuin keksinyt omien toimivaltuuksensa puitteensa – ja päätösvaltojensa puitteissa ad hoc-menettelyn, jonka mukaisesti neuvosto oli pyytänyt jopa Euroopan parlamentilta ehdotuksia, ehdotuksia myöskin komissiolta ja, ja muilta korkeilta ja viranomaisilta ja, ja puheenjohtajilta näistä toimielimistä. Joten kyse oli siis loppujen lopuksi siitä, että Euroopan parlamentti teki ehdotuksia neuvoston pyynnöstä, joskin lopulta neuvosto päätti yksin asiasta entisen sopimuksen puitteissa. Nyt kyse on siis siitä, että nämä ...297 artiklan mukanaan tuomat puutteet olisi täytettävä. Nythän tilanne on erilainen. Euroopan parlamentin ja neuvosto, komission yhteispäätös on kysymyksessä ja, ja näin ollen tavanomainen menettely tulisi kysymykseen. Nyt sillä varauksella, että Euroopan komissio toimittaa selvitykset 352 artiklan valitsemisesta. Jollei tätä toimea nyt toteuteta, meidän on perustettava toimintamme 297 artiklaa. Tässä nyt selvitykseni näin muodoin. Olen valmis vastaamaan kysymyksiin, jos äh, niin haluatte. Kiitoksia. Tässä siis meille hieman ohjeistusta. Olen hyvin tyytyväinen, että kuten herra Hefner sanoi, että hän on tutkinut hyvin tarkasti tämän asiakirjan. Varmasti te olette kaikki lukeneet tämän oikeudellisen lausunnon oikeudelliselta yksiköltä tässä on säännön 37 mukaisesti juri vastaavana valiokuntana, mutta me voisimme pyytää, että juri tutkii oikeusperäistä kysymystä tarkasti. Tämä voitaisiin tehdä kirjeessä ja AFKO voisi siis näin hyväksyä kantaa. Tämä siis on meidän suosituksemme ja komissio sanoo, että Tietysti tämä on lausunto, eikä sen ala kommenttia. Tätä pitää tässä myös painottaa. Kiitoksia paljon. Jos kysymyksiä on arvon kollegalle, niin tietysti hän on valmis niihin vastaamaan. Jos ei, niin päättäisinkin keskustelun, tai kysyisin ensiksi, onko kysymyksiä. Se olisi hyvin tärkeää, olkaa hyvä. Kiitoksia näistä näkemyksistä. Katson, että meillä on konsensus siihen mittaan, että joustolausekkeen soveltaminen on oleellinen perustavanlaatuinen asia. Nyt ensimmäistä kertaa se pitäisi perustella juridisin keinoin. Minä katson, että Afkon, Afko katsoo, että meidän pitäisi pyytää Euroopan komissiolta selonteko myös siksi, koska meidän oikeuden yksikkömme uskoo, että nämä perustelut tämän eh, eh, jostolausekkeen eh, käyttöön eivät ole riittäviä. Kiitos. Onko muita kommentteja? Ei taida olla, joten siirrymmekin käsittelemään neljättä kohtaa esityslistalla, Tämä on ehdotus Euroopan parlamentin asetukseksi tutkintaoikeuden käyttämistä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä. Tämä, jolla korvataan 19. päivänä huhtikuuta 1995 tehty Euroopan parlamentin neuvoston ja komission päätös. David nyt taas tästä lähtee, mutta toivottavasti hän tulee kohta takaisin. 15. kesäkuuta me keskustelimme ensimmäisen kerran tästä aiheesta ja David Martinin mietinnöstä. Tämä mietintöluonnos on hyvin, ähm, hyvin äh, poikkeuksellisen lainsäätämismenettelyn alku, jossa parlamentilla on aloiteoikeus ja hyväksyntäoikeus tietysti riippuen neuvoston ja myös komission hyväksynnästä. Tämä menettely perustuu, perustelee sen, että tästä mietinnöstä puhutaan hyvinkin tarkasti valiokuntatasolla ennen kuin se hyväksytään. Toivon, että tämän kesäkuisen kokouksemme jälkeen kollegat ovat kaikki ehtineet tutkia tarkkaan herra Martinin mietintöluonnoksen niin, että voimme keskustella siitä hedelmällisesti täällä. Ennen kuin alla nyt puheenvuoron Esittelijälle haluaisin muistuttaa, että viime kokouksessa me sovimme määräajoista määräajasta tarkistuksen jättämiselle. Se on 14. syyskuuta keskiyöllä. Sitten voisimme ensimmäisen kerran käsitellä tarkistuksia 19. syyskuuta kokouksessamme ja sen jälkeen esittelijä voisi käsitellä kompromissitarkistuksia, joista voisimme äänestää 11. lokakuuteen. David, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kuten aivan oikein totesitte, meillä on ollut hyvin perusteellisia keskusteluja tästä asiasta viime kokouksessamme, mutta kuitenkin ottaisin kantaa näihin pääkohtiin vielä kerran tässä mietinnössä. Ensinnäkin useat kollegat ovat hieman sekaisin, sekoittavat nämä väliaikaisvaliokunnat, väliaikaiset tutkintavaliokunnat – meillä on väliaikaiset tutkintavaliokunnat, jotka, jotka käsittelevät oletettuja epäselvyyksiä hallinnossa. Niin sillä on selkeä juridinen asema. Ne eroavat taas väliaikaisvaliokunnista, kuten esimerkiksi ilmastonmuutos ja Peresin, sillä Peresin mietintö viime viikolla. Ja niissä ei ole mitään yhteistä suhdetta. Ja tämän parlamentin historiassa on ollut vain kolme, kolme tutkintakomitea on Transit ja ESB ja EQUI ne ovat ainoat kolme tutkintavaliokuntaa, joita meillä on ollut. Miksi me olemme palanneet tähän asiaan? No ensinnäkin Lissabonin sopimus sinällään antaa parlamentille aloiteoikeuden suhteessa tutkintavaliokuntiin ja tämä on tavallaan vastaus tähän oikeuteen ja parlamentti täytyy määrätä uudet säännöt tältä pohjalta, jos me, mutta me, me emme voi tyytyväisiä niihin sääntöihin, joissa puhutaan, eh, sanotaan myös Equitable Life eh, mietinnön eh, päätelmät. Siinä puututaan näihin ongelmiin, joita meillä on. Ja tässä sanotaan, Euroopan komissiota lukuun ottamatta valiokunnalla on hyvin vähän valtaa. Se ei voi kutsua todistajia antamaan lausuntoja ei, ei ole seuraamuksia, kustannuksia tai rangaistusta, ei ole siinä tapauksessa, että todistaja kieltäytyy yhteistyöstä tutkimuksessa, eikä väärän todistuksen antamisesta tai kieltäytymisestä saapua valiokuntan eteen tai todistaa sille ole seuraamuksia. Valiokunnalla ei ole samanlaista tutkintavaltaa kuin tuomioistuimilla kansallisten hallintoyksiköiden suhteen tai kun hallinnollinen tai yksityinen elin kieltäytyy toimittamasta asiakirjaa valiokunnalle. Valiokunta ei voi myöskään pyytää apua kansalliselta tuomioistuimelta tutkinnan aikana. Tämä tässä, tämä oikeastaan kiteyttää ne ongelmat, joita me kohtaamme tänä päivänä. Ja minä yritän käsitellä näitä, näitä muun muassa EKVI-valiokunnan pulmia tässä mietinnössä. Niin ensinnäkin tutkinnan kohde. Meillä pitäisi saada haltuun kaikki asiakirjat toimielimistä, kansallisvaltioilta ja oikeudellisilta ja yksityishenkilöiltä myös meidän pitää voida, voida kuulla myös Euroopan unionin jäsenvaltioiden virkamiehiä. Valiokunnalla pitäisi olla mahdollisuus kutsua todistajia, e, jonka, joiden todistusta tai asiantuntemusta pidetään tarpeellisena. Tässä on uusi elementti tällaisiin väliaikaisiin tutkintavaliokuntiin. Ja me odotamme tässä yhteistyötä toimielinten välillä. Selitänpä tämän, jos me pyydämme komissiota antamaan todistuksen, normaalisti komissio lähetti sitten edustajansa tutkintavaliokuntaan jonkun henkilön. Tämä saattaa, ei ehkä kuitenkaan ole välttämättä sellainen henkilö, joka on perehtynyt tähän asiaan. Ja ehkäpä me katsomme, että me emme puhu, me, me kuitenkin halusimme haastatella sellaista virkamiestä, joka on jollakin toisella tasolla, joka mielestämme on saanut eri tavalla informaatiota. Siksi onkin tärkeää, että meillä on oikeus kutsua yksittäisiä todistajia. Tämä tietenkin voi vaatia muutosta äh, henkilöstöohjesääntöön ja näin ilmeisesti tapahtuukin, täytyykin tapahtua. Tietenkin voidaan sanoa, että tämä voisi olla tapa tavallaan, että tällaiselle paljastajille saadaan ikään kuin virallinen asema. On kuitenkin kysymys, kun puhutaan huonosta hallinnosta, tämä saattaisi ikään kuin juridisesti ja virallisesti antaa tietoa, jota valiokunta tarvitsee omassa mietinnössäni oli myös vaatinut seuraamuksia, että esittänyt saa seuraamuksia yksittäisen, jos yksittäinen henkilö kieltäytyy antamasta asiakirjoja tai ilmoittamaan paikalla tai ei suostu todistamaan. Ja semminkin, jos me löydämme tapauksia, jossa on kysymyksessä jonkinlainen lahjonta, meidän täytyy kuitenkin pystyä saamaan selville, mitä aikaisemmin on tapahtunut. Me tarvitsemme todistusta todistajilta. Meidän täytyy, niiden täytyy, meidän täytyy voida varmistaa, että me saamme täyden yhteyttä, täydellistä yhteistyötä ja henkilöiden täytyy voida tietää, että jos he kieltäytyvät yksin yhteistyötä, niin silloin seuraamuksia syntyy. Mikä, mitään näistä seuraamuksia ei toteuteta valiokunnan toimesta. Kaikki tehdään sitten joko to, toimielinten valiokuntien tai jäsenvaltion toimesta tai sitten asianomaisten tuomioistuinten tai muiden elimien toimista. Meillä ei ole tällä hetkellä mitään toimivaltaa, mikä me sitä vaadikaan, vaikka niin on, on, on väitetty, että ikään kuin me voisimme vaatia, että joku e, herra X joutuu maksamaan e, tuhat euroa tai joku rouva joutuu maksamaan jotain muuta. Kuitenkin valiokunnan tehtävä on löytää totuus ja me yritämme tehdä tämän näillä, näiden adekvaattien viranomaisten kanssa olevalla yhteistyössä, mutta niitä seuraamuksia, joita me esittämme, niiden pitää olla samat sanktiot, seuraamukset, joita sovitaan jäsenvaltiossa. Näin ollen me emme mene pitemmälle kuin mitä jäsenvaltiossa toimitaan. Ja enkä ole löytänyt tässä yhteydessä mitään sellaista, että meillä olisi erilaisia säännöksiä eri tasolla jäsenvaltioissa meillä täytyy olla ikään kuin jäsenvaltiomainen lähestymistapa. Eräät kollegat ovat myös kysyneet, kysyneet miltä, että mitä tapahtuu nykyiselle säädökselle jäsenvaltiossa. Minä suosittelen tätä asiakirjaa, jonka on laatinut politiikkayksikkö C parlamentin tutkintavaliokunnista kansallisissa järjestelmissä. Se on hyvin hyödyllinen ja se antaa varmasti selkeää tietoa niistä toimivaltuuksista, joita on jäsenvaltioiden tasolla. Tämä on mielestäni äh, kunnianhimoinen mietintö, mutta se yrittää saada parlamentille tarvittaessa äh, toimivaltuudet tähän tutkintatoimintaan, jotta se pystyy tekemään sitä työtä, jota sen on tarkoitus tehdä. Totta kai äh, oletan, että, että tämä ei ei, ei tämä ehkä ole kovinkaan vaikeaa saada äh, parlamentissa läpi. Taistelu tullaan käymään muiden toimielinten kanssa. Ja tässä tullaan tämän kättä toi, muiden toimielinten kanssa. Tämä ei ole sama juttu kuin, kuin 2007, jolloin edellisen kerran äh, muutettiin näitä sääntöjä, mutta Lissabonin pohjalta tämä on osa parlamentin toimintaa ja meillä, meillä pitäisi olla, voida olla, meidän pitää olla tutkintavalio, mahdollisuus järjestää tutkintavaliokunnan työ ja tältä pohjalta toimia. Uh, thank you very much. Kiitoksia. Jätenmäki ja sitten seuraava puhelka. Käytän suomen kieltä nyt. Minusta on tärkeää, että silloin jos on tutkintovaliokunta, niin sillä on tietty toimivalta. Mutta sitten minusta on hyvä pitää kyllä pääsääntö mielessä, että parlamentti ei ole tuomioistuin, vaan parlamentti on lainsäädäntöelin, eli tämä vallan kolmijako, lainsäädäntövalta, tuomiovalta, täytäntöönpanovalta, minusta se pitää olla selkeä, ja varsinkin jos me syytämme joitakin valtioita siitä, että tässä on sekaannuksia, niin minun mielestäni parlamentin ei pidä mennä tälle, toime, tälle oikeudenkäytön alueelle muuta kuin hyvin spesifissä alueissa. Ja sitten kysyisin eh, raportoijalta, että kun näitä että onko parlamentin valiokunnalla oltava nämä kaikki valtuudet sitten, eikö voitaisi ajatella, että käytetään hyväksi oikeusasiamiestä, ULAF ja myös sitten jäsenvaltioiden vastaavia toimielimiä. Eli että pidettäisiin hyvin selkeästi mielessä, mikä on parlamentin tehtävä ja silloin, jos on tietyssä spesifissä asiassa sitten tämä tutkintaoikeus, niin silloin yhteistyössä näiden muiden kanssa, ette ole sitten niin, että eri tasoilla, eri laitoksissa näitä samoja asioita sitten selvitetään. Mutta kaikista tärkeintä on minun mielestäni se, että parlamentti on lainsäädäntöelin, se ei ole tuomioistuin. Uh, thank you very much. Kiitoksia paljon herra Wieland ja sitten herra Hefner. Olkaa hyvä. Ja, vielen Dank. Ähm, Kiitoksia. Haluaisin ensiksi pyytää anteeksi meillä varjoesittelijäryhmässä muuttui ja minä en ollut vielä tarpeeksi syvällisesti pystynyt tutustumaan tähän asiaan. Ja minua nämä määräajat vielä kiinnostaisivat. Tietysti muutamia asioita tulee heti mieleen. En nyt eh, niitä yksityiskohtaisesti kommentoi, mutta hieman päällisin puolin kuitenkin tämän tekstin rakenteen pohjalta. Ensinnäkin herää se kysymys, miten tällä tekstillä tämä, miten tämä liitteen ja, ja, ja varsinaisen asetuksen suhde toimii. 185 artiklassa, siellä on hyvin yksityiskohtaisia säännöksiä ja vuoden 1995 asetuksesta on otettu mukaan muutamia asioita ja muutamia seikkoja, jotka olisivat hyvin tärkeitä, ovat liitteessä ja to, muut sitten päätekstissä. Asiat, jotka ovat hyvin tärkeitä, pitäisi myös tässä tekstissä olla pääosassa. Esimerkiksi artikla 3b. Tähän astinen määräys siitä, että, että vain varsinaiset ja varajäsenet pääsevät tähän valiokuntaan, eli ei tällaiset väliaikaiset ryhmien määräämät, määrittelemät jäsenet. Tämä on mielestäni melko tärkeä asia. Ja sitten artikla 2, sen kohta 3. Eli kaksi, 12, ku, 12 kuukautta ja kaksi kertaa voi pidentää tämä aikaa. Se on sinänsä hyvä Haluaisin kuitenkin suostella, että tästä, tässä pitäisi puhua siitä, milloin valiokunta ensimmäisen kerran tapaa. Ennen varsinaista tapaamista on usein valmistelua. Eli ensimmäistä kokousta lähtien pitäisi laskea tätä määräaikaa. Ja sitten eh, herra Maatin artikla 3 tämä vaalikausi ja sen loppuminen. Mm. Minulla on nyt sellainen tunnelma, että kun on vaalivuosi, niin sen vuoden maaliskuusta tai huhtikuusta lähtien ei voida tehdä esimerkiksi tällaisia tutkintamatkoja. Eli parlamentilla pitäisi, olisi, pitäisi olla mahdollisuus uuden parlamentin virkaan astumisen, astumisen asti tehdä tehokasta työtä. Jos on kyse hyvin ristiriitaisesta asiasta, esimerkiksi tämä BSE-asia, niin silloinhan on kyse niin tärkeästä asiasta, että vuoden 2014 maaliskuussa voisimme päättää aiheen käsittelyn. Eli sinä maanantaina, kun uusi parlamentti astuu voimaan, niin silloinkin voisi vielä pitää kokouksen. Ja uusi parlamentti voisi päättää sitten uudesta tutkintavaliokunnasta, että valiokunta voisi jatkaa ilman keskeytystä työtään. Tätä, tämä mahdollisuus pitäisi ottaa mukaan tekstiin. Ja sitten artikla 5 kohta 2. Mielestäni tässä ei pitäisi ilman ehtoja puhua puhua siitä, että todistajat voivat antaa lausuntonsa suljetuin ovin. silloin todist, jokainen todistajahan voi joka tapauksessa sanoa, että voi, haluaa pitää kokouksen äm, suljetuin ovin. Tämä pitäisi olla poikkeus. Ja sitten artikla 9. Tutkinnan tulokset ja vähemmistöäänestys. Voisin Voisin kuvitella, että yksi neljäs osa sillä voisi jo toimia valiokuntana. Eli pitäisi määrätä, että ei jokainen jäsen voi pyytää vähemmistöäänestystä, mutta jos yksi neljäs ö, ähm, haluaa vähemmistöäänestyksen, niin silloin se pitäisi kyllä tässä lainsäädännön tekstissäkin merkitä tarkasti artikla 18. Tässä painotatte sitä, että valaehtoinen lausunto ei ole normaali käytäntö jokaisessa jäsenvaltiossa, eli siis valan tekeminen ei ole joka puolella mahdollista. Artiklassa 18 kohdassa 2 ne jäsenval- se sitoo niitä jäsenvaltioita, jäsen, niitä jäsenvaltioita, jotka tuntevat tällaisen la- valaehtoisen lausunnon ja sitten puhutaan sitä, että seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhtaisia ja varoittavia. Tähän pitäisi lisätä, että kansallisten parlamenttien pitäisi perätön lausuma tai siihen verrattavissa oleva rikkomus, siitä pitäisi antaa sama seuraamus kuin perättömästä lausumasta tai muusta rikkomuksesta kansallisen parlamentin edessä. Eli ei enempää tai vähempää. Ja muissa tapauksissa sitten pätevä muotoilu seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhtaisia ja varoittavia. Ja sitten vielä kaksi kommenttia. Tässä taisin yhden seikan unohtaa, mutta palaan siihen. Artikla 19. Voisin kuvitella, että kohdassa kolme annettaisiin parlamentille oikeus tätä tähän lykkäävään vaikutukseen, eli valituksen lykkäävään vaikutukseen tai siihen, että sen voi kieltää. Parlamenttihan voi silloin koko asiakokonaisuuden huomioon ottaen ja sen huomioon ottanut, että valituksella on lykkäävä vaikutus. Parlamentti voi sanoa, että no, valitus voi mennä oikeuden eteen, mutta parlamentti voi sitten tässä vaiheessa kumota lykkäävän vaikutuksen. Ja lopen lopuksi tätä en löytänyt myöskään liitteestä. Tämänhetkinen määräys artikla 165, siellä on sellainen määräys, että Euroopan parlamentti määrittelee, että jokainen elin maksaa omien todistajiensa kulut. Eli nämä kulukysymykset ennen kaikkea, kun jos muiden pitää maksaa todistajien kulut, esimerkiksi komission tai jäsenvaltioiden, niin näistä kuluista pitäisi silloin kyllä puhua tekstin pääosassa. Tässä siis minun ensimmäiset kommenttini. Kiitos. Kiitos, herra Hefner, olkaa hyvä. Ich will auch... No, minäkin yritän puhua mahdollisimman lyhyesti tästä, koska mutta ensinnäkin haluan esittää lämpimät kiitokset kollega Martinille tästä paperista. Tämä on todellakin ollut kiireinen ja kovin tarpeellinen ja minusta tässä paperissa on onnistuttu saamaan tärkeät kohdat selkeästi esille ja minusta tämä on hyvä pohja niin kuin kollega Viilanti, minäkin katson, että mehän, että varjojen kesken sitten, varjoesittelyiden kesken sitten vielä täytyy jatkaa tätä käsittelyä. Ainakin minun puolelta, puoleltani minulla on valmiutta ja ehkä tahtokin. Millä tavalla nyt parlamentit voivat toimia, niin Saksan päivillähän meillä on tutkintavalikointa aika uusi järjestely. Siinä on kuusi edustajaa kaikista poliittisista ryhmistä viisi päivää. Ne järjestävät seminaarin ja sitten ja laativat tällaisen lakiehdotuksen sitten tuon viiden päivän seminaarin aikana, jossa sai liittopäivien tuen taakseen. On vieläkästä tällaisissa kuumissa perunoissa investoida, käyttää aikaa siihen. Oikeastaan parista asiasta. kuin Rova Jäätemäki, totta kai parlamentti ei ole tuomioistuin tietenkään. Ja uskon, että ei kukaan sitä odotakaan. Emme me täällä, emme voikaan äh, parlamentin äh, taholla vetää mitään siviilikanteita tai rikosjuttujakaan ensinnäkin tutkintavaliokunnan asia ei ole tuomita, vaan on kysymys pelkästään asioiden tutkinnasta. Mutta jos parlamentilla äh, tällaista mahdollisuutta ei ole tutkia äh, itsenäisesti asioiden sisältöä, ja jolla ei ole välineitä käytössä, esimerkiksi että, että ei voida käyttää todistajia lausuntoja, että äh, jos äh, todistajat kieltäytyvät ilman oikeudesta perustaa, niin silloin täytyy voida, voitaisiin voida käyttää pakokeinoja, mutta silloin parlamenttia vedetään kuin pässiä narusta, ja koska se ei ole välineitä tähän työhön, jota se tarvitaan ilman tällaisien tehokkaiden instrumenttien käyttöä, niin tällainen tutkintavaliokunta jää tyhjän päälle. Äh, siksi, siksi tätä onkin käytetty niin vähän, koska koska ei ole, sitä ei ole hoidettu adekvaatilla tavalla näitä välineitä. Minusta, äh, niin kuin sanottu, minusta tämä on oikein hyvä paperi, hyvä työpohja työlle. Kovin tärkeää tuntuu olevan se, niin kuin no, kollega Viiland sanoikin, että meillä on mahdollisuus saada vähemmistöääni myös harkittavaksi. Minun kokemukseni mukaan ei se ole aina niin, että, että enemmistö olisi kiinnostunut asioiden selvittämisestä, on kuitenkin minun kokemus mukaan on tapauksia, eh, jossa asioita voidaan, voitu tutkia pelkästään vähemmistön voimin. Ja tämäkin on yksi, keskeinen kysymys, jota täytyy vielä tohtii, täytyy puhtia. Yksi kysymys vielä suoraan herra Martinille. Mi, minulla ymmärsin tämän menettelyn niin, että että ajatuksena on se, että sitten jos seurauksena on trilogi, tämä on oma mietintö, me menemme trilogiin, kolmikantaneuvotteluun, että, että yksinomaan te esittelijänä ja sitten puheenjohtaja, valiokunnan puheenjohtaja olisivat neuvottelupöydässä. Ja ymmärrän kuitenkin työjärjestyksen niin, että kaikki ryhmät, jos ne niin haluavat, voivat olla mukana tässä, tai niiden pitäisikin voida olla mukana. Tämä, näinhän tapahtui muun muassa Euroopan kansalaisaloitteen kohdalla. Se ei ollut mikään ras, raskauttava tekijä, se oli vaan pikemminkin tukea neuvottelijoille. Tämä olisi, että että neuvottelijat ovat tietenkin esittelijä valiokunnan puheenjohtaja, mutta, mutta tietenkin muiden poliittisten ryhmien varjoesittelijät ja koordinaattorit ja niiden, heidän mukanaolonsa olisi kyllä mielekästä. Äh, tällaisessa kolmikantaneuvottelussa? Yes, definitely. Ehdottomasti tämä todellakin toimi hyvin äh, edellisellä kerralla. Herra Villand uudelleen. Ja jos muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, niin sitten David Martin pitää viimeisen puheenvuoron. Minulle tuli tässä vielä nyt mieleen, mitä halusin sanoa. Esittelijä on tekstissään, josta haluaisin kiittää esittelijää tässä vielä, on muotoillut, että menettely on muuttunut ja parlamentti ei siksi tee tarkistuksia vain vanhaan asetukseen, vaan ehdottaa aivan uutta asetusta. Tässä uudessa asetuksessa pitää tulla selväksi, että tämä vanha päätös kumotaan, se ei ole enää siis voimassa. Sillä meidän pitää huolehtia siitä, että että vanhaa tekstiä ei oteta tulkinnan avuksi. Yksi asia vielä. Eli sit vanhaa tekstiä ei voi ottaa tulkinnan avuksi. Se pitää mainita uudessa asetuksessa tarkasti. Äh, esimerkiksi liitteessä kohta 9.5. Siinä puhutaan tutkintavaliokunnasta siitä, että pysyvä valiokunta – pysyvä valikunta voidaan ottaa mukaan, jos 12 kuukautta on kulunut ja uusia asioita on tullut päivänvaloon. Eli tässä on kaksi ehtoa, siis 12 kuukautta määräaika ja sitten nämä uudet seikat. Minun mielestäni tässä pitäisi puhua 12 kuudesta, mutta myös siitä, että ilman muuta siitä, että jos uusia Ähm, asioita tulee päivän valoon. Esimerkiksi jos todistaja on valehdellut, niin silloinhan, silloinhan ei parlamentti voi 18 kuukaudeksi jäädä toimettomaksi. Kaikissa näissä rajoissa parlamentilla pitää olla valtuudet tutkintavaliokunnassa olla koira, joka ei pelkästään hauku, vaan myös puree. Eli valiokunnalla pitää olla valtuudet. Olen hyvin tyytyväinen, että kiinnitit tähän huomiota. Nyt hyvä esittelijä, jos voisitte vastata näihin edustajien kysymyksiin. Thank you. On, on the... Kiitos. Tähän viimeisiin kohtaan. Se on oikeastaan se, mistä minun mietinnössäni kysymys. Nimittäin meidän täytyy huolehtia siitä, että koira ei pelkästään hauku, vaan myös puree. Mutta yhtä lailla, kun palaisin siihen, mitä Rova Jäätemäki sanoi, että me emme ole mikään tuomioistuin. E, ensinnäkään menettelytavoiltaan ei olla mitään, me emme pysty väärin todistuksiin pysty lähteä saktioon, me vaan tutkimme asiaa ja raportoimme sen kansallisille viranomaisille ja kyseisille asianomaisille toimielimille. Meillä ei ole tällaista juridista prosessia, mutta meidän meillä tässä ei ollut tavallaan mitään juridisia vaikutuksia, vaan että on kysymys siitä, että raportoidaan adekvaatille viranomaisille ja aina sen mukaan, mitä, mikä tulos sitten saadaan aikaan. Olet oikeassa sanoessa, että täytyy olla yhteistyössä oikeusasiamiehen kanssa ja tietenkin on oikein sanoa, että, että artikla 4 hän tekee sen selväksi, että missä, että missä tuo juttuja on jo meneillään jonkin asian tiimoilta. Me emme sitten lähtisi tutkimaan. Silloin, silloin kun juridiset, äh, juridinen prosessi käynnistyy, me, me emme sano, automa- että automaattisesti tämä tapahtuu, vaan me äh, tutkintavaliokunnan asiaa sitten päättää, paneeko se oman työnsä pöydälle tai jäädyttääkö se, jos, on, jos niin on tarpeen. Jos juridinen prosessi on jo päällä, niin tutkintavaliokunta äh, ei toimi, mutta sitten kun tutkintavaliokunta on työnsä tehnyt ja sitten kun se juridinen prosessi alkaa, niin sitten voimme sanoa, että me olemme työmme tehneet. Meidän täytyy hyvin meidän täytyy varovasti varmistaa, että me emme toimi tuomioistuimena, vaan me toimimme parlamentin tutkintavaliokunnan kuntana, jossa selvitämme huonoa hallintoa tai jotain muuta, mitä on tapahtunut Euroopan unionin tasolla. Raviland esitti muutaman yksityiskohtaisen kommentin, joita en nyt kommentti kaikkia, vaan iso, näin suurista, suurista linjoista, että pitäisi olla myös vähemmistöäänipohja, vähemmistöpäätös pitää myös mahdollista, jos on useitakin yksittäisiä henkilöitä tässä valiokunnassa, e, jolloin voitaisiin julkistaa myös vähemmistöraportti. Olet aivan oikeassa siinä, että, että, että että tässä perustelussa olen todennut, että tämä on uusi asetus. oikeus, eli nykyinen asetus katoaa, jos tämä uusi asetus hyväksytään. Näin ei ole mitään päällekkäisyyksiä tai mitään tukeutumisia vanhaan asetukseen. Siis uusi asetus korvaisi nykyisen asetuksen. Sitten puhuitte äh, parlamentin vaalikaudesta Koko, kaikki tämän työ, parlamentin työ päättyy vaalikauden päättyessä. Ja myös tutkintavaliokunta voi, sitten täytyy miettiä, että toimii, jatkaako tutkintavaliokunta työtään vaalikauden jälkeen, koska eihän tämä ole ei tämä ole sellainen, että joka yhtäkkiä sy- syntyy maaliskuussa tai huhtikuussa. Tällaiset tutkintavaliokunnat ne tutkivat historiallisia tapahtumia. Siinä ei ole mitään välitöntä tarvetta päättää tätä työtä, jos olisi sellainen tuntu keväällä ennen vaaleja, että silloin tällainen päätös voitaisiin siirtää seuraavalle parlamentille, joka tekisi päätöksen tämän tutkintavaliokunnan työn aloittamisesta – en puutu näihin muihin kohtiin. Me voimme varmasti myöhemmin keskustella keskenemme asiasta, varjoesittelyiden kesken tästä asiasta, mutta Hefnerin toivottavasti ei, ei tarvitse, toivottavasti ei tarvitse sulittuna vielä taakse viileksi päiväksi keskustelemaan varjoistelijoiden kesken, mutta odotan kyllä kernaasti yksityiskohtaisia keskusteluja varjoistelijoiden kanssa. Mutta tämä on sellainen asia kuitenkin, joka vaatii laajaa tukea parlamentaa parlamentilta ja kaikilta poliittisilta ryhmiltä ja mahdollisimman laajaa tukea kaikilta. Missä tahansa muodossa se, se tapahtuukin, niin kyllä kaikki poliittiset ryhmät on hyvä sisällyttää tähän mukaan. No niin, tässä varmaan kaikki, mitä nyt oikeastaan on syytä sanoa. Tässä olisi varmaan paljon sanottavaa, mutta jätä se nyt tässä sanomatta. We have plenty time. But of course I... Meillä on reilusti aikaa, mutta haluaisin tietysti muistuttaa, että artiklassa 20 teidän pyyntönne on jo otettu huomioon, eli 95 päätös. Se, siinä siis tässä kohdassa todetaan, että tämä vanha päätös kumotaan, eli teidän pyyntönne on otettu huomioon kirjallisessa muodossa tekstissä. Kiitos paljon teidän kommenteistanne. Haluaisin vielä toistaa mm, sen, jonka sanoin jo aikaisemmin, mutta jotkut kollegat saapuivat myöhemmin paikalle, joten haluaisin toistaa, että olemme sopineet tarkistusten antamisen määräajasta. Se on 14. syyskuuta keskiyöllä. Ja sitten ensimmäisen kerran tarkistuksia käsitellään normaalissa kokouksessa 19. syyskuuta. Sen jälkeen esittelijä voisi sitten tehdä kompromissien kanssa työtä niin, että valiokunnassa äänestettäisiin 11. Lokakuuta, lokakuuta tämä siis toistona niille kollegoille, jotka saapuivat myöhässä. Näin voitte siis valmistella omaa työtänne. Sitten viides kohta esityslistallamme on parlamentin kantone, kantaneuvoston muuttaman talousarvioesitykseen vuodeksi 2012 kaikki pääluokat. Olen hyvin tyytyväinen, että meidän esittelemme herra Sauderkas on paikalla. Tämä on ensimmäinen kerta, kun ensimmäiset budjettisäännöt, jotka ovat Lissabonin sopimuksessa, ovat voimassa heti vuosittaisen budjettimenettelyn alusta lähtien. Ja parlamentin elimet ovat nyt kokeneet näiden sääntöjen vaikeudet. Parlamentin valiokunnille nämä vaikeudet ovat toisaalta siinä, että kun valiokunnat tapaavat heinäkuussa, Neuvoston kantaa komission e- budjettiehdotuksen ei vielä tiedetä. Toisaalta parlamentin kalenterin rajoitukset ovat tehneet tarpeelliseksi sen, että että määräaika tarkistuksen antamiseksi valiokunnista neuvoston kantaan on 8. syyskuuta esimerkiksi ennen Afkon ensimmäisen kokous, ensimmäistä kokousta kesätauon jälkeen. Viime vuoden menettelyjen pohjalta me päätimme, että ei olisi vakavasti otettavaa äänestää valiokunnassa ennen kuin neuvoston kanta on selvä. Ja siksi me ehdotamme seuraavaa menettelyä. Tänään herra Södakas esittelee tämän lausun ja, lausunnon ja muutamia tarkistuksia. Ja näin hän voi muotoilla ensimmäisen kantansa. Siihen voidaan tehdä sitten muutoksia neuvoston kannan pohjalta. Sitten tarkistusten antamisen määräaika 29. heinäkuuta keskipäivällä jäsenet voivat tehdä tarkistuksia herra Saudarkasin lausuntoon tai budjettikohtiin ja esittelijä sitten tekee tarkistuksensa neuvoston talousarvioesityksiin samassa määräajassa. Äänestys tapahtuu ylimääräisessä AFKon valiokuntakokouksessa, jonka puheenjohtaja Kasini aikoo kutsua koolle lounastauolla 7. syyskuuta. Silloin kaikkien valiokunnan jäsenten otetaan olevan paikalla, sillä tuona päivänä on Brysselissä myös poliittisten ryhmien kokoukset. Tämän ylimääräisen kokouksen ajankohta on puoli yhdestä varttia yli yhteen. Ja nyt haluaisin antaa puheenvuoron esittelijälle, joka voi selittää ehdotuksensa valiokunnalle. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. On todettava, että valiokunnan osalta meidän valiokuntamme voi olla varsin tyytyväinen ehdotuksiin, mutta toisaalta me emme kuitenkaan vielä ole saaneet käyttöömme neuvoston lopullista kantaa, mutta olemme kuitenkin saaneet kuulla jonkun verran huhuja ja, ja tietoja myöskin Koreperistä. Mutta valiokunnat joutuvat vielä odottamaan neuvoston validointia. Me emme kuitenkaan hyväksy <clears throat> leikkauksia, joskaan ehdotuksessa, johon olemme nyt saaneet tutustua, ei mitään suuria leikkauksia kyllä esitetäkään. Haluaisin todeta sen verran, että rahoitus jonka osalta komissio on suunnitellut pientä lisäystä, on hyvä asia meidän valiokuntamme kannalta. Eli nämä budjettikohdat ovat sinänsä täysin tyydyttäviä. Muiden budjettikohtien osalta taas neuvosto on jatkamassa samantyyppistä linjaa kuin viime vuonnakin, eli rahoituksen osalta pyydet, pysyttäisiin saman tyyppisissä summissa. Me voimme mielestäni tukea ehdotusta ja odottelemme kuitenkin vielä neuvosto- ja Koreperin kannanottoa. Ja voimme sitten esittää omat tarkistuksemme. Thank you very much, dear. Kiitoksia esittelijälle. Haluaisivatko jotkut kollegat käyttää puheenvuoron? Jos ei, niin olen äm, tyytyväinen siitä, että Girido äm, pyysi minua korvaamaan hänet, joten sitten välitän hänen kommenttinsa eteenpäin. Herra Salam, herra Salam tulee sitten syyskuussa takaisin. On selvää, että esittelijä sanoi sen, että kuukausi sitten, kun saimme tämän tehtävän, neuvosto ei ollut antanut kantaansa ja neuvoston kannan jälkeen, joka saatiin kesäkuun puolivälissä, on nyt taas meidän vuoromme budjetti 2012, se on annettu talouskriisin kynsissä tämä kriisi on iskenyt kovasti EU-hun. Meidän ryhmämme uskoo kuitenkin, että Afkon käsissä ei ole se, pitäisikö EUn leikata kuluja. Esimerkiksi kansalaisuus, tiedotus, viestintä näin, näin poispäin. Näissä varat ovat aina olleet, olleet vähäisiä ja niitä ei voi leikata, joten on hyvin tärkeää ja olin tietysti tyytyväinen siihen, että muista poliittisista ryhmistä osallistuneet saisimme lisävaroja. Edellisessä lausunnossa me puhuimme siitä, että on tärkeää, tärkeää lisätä varoja viestintään vuoden 2012 aikana tämä kansalaisaloite alkaa. Ja tietysti meidän pitää kansalaisaloitteen toteuttamiseen sijoittaa. Se on meidän kaikkien tehtävämme kansalaisten puolesta. Kuten esittele ehdotti tässä lausuntoluonnoksessa, Enrique niistä, näistä ehdotusta haluaisi muutamia seikkoja painottaa. Esimerkiksi Euroopan tason, tason poliittiset puolueet ja säätiöt, niiden budjettivarat sekä tiedotusvälineiden tiedottaminen – budjetti linja, kumppanuuteen perustava EU-viestin, sitä on aina vähennetty ja tässä olisi tarpeen palata vuoden 2011 varojen tasolle, jotta tätä ohjelmaa voidaan kunnolla toteuttaa. Esittelijä ehdottaa, että, että on suuri haitta se, että kansalaisaloitteelle ei ole budjettikohtaa. Me olemme tästä myöskin hyvin pahoillamme. Vuoden 2012 budjetti ei, siihen ei ole otettu mukaan kansalaisaloitteen toteuttamista tarkoittavia varoja, joten siksi meidän ryhmämme haluaisi nyt tässä painottaa myönteisiä asioita. Vuoden 2012 budjetissa on miljoona e, euroa kansalaisten Eurooppa-ohjelmaan ja Varoja on saatu EU-sta tiedottamiselle kansalaisille 22,4 prosenttia. Se on liikaa. 60 000 euroa on lisää ja Ja sitten digitaaliset julkaisut, niihin on lisätty varoja. Tämä on valitettavaa, sillä meillä – me puhumme myös tässä esimerkiksi Euroopan virallisen lehden sähköisestä julkaisemasta tällä hetkellä. Tietysti mietintö, joka julkaistaan maanantaina, jonka esitteli Rova Psuhabata. Tätä, tällaista sähköistä julkaisemista voidaan toteuttaa vain, jos pidetään yllä viime vuoden varoja. Neuvosto ehdottaa 458 000 euroa. Nämä ovat siis herra Enrique Guerreron kommentteja ja nyt haluaisin vielä kysyä, haluaisiko joku kommentoida asiaa edelleen, jos ja esittelijäkään ei ilmeisesti halua kommentoida asiaa lisää. Joten voinkin sanoa teille, jos puheenvuoropyyntöjä ei ole enää, niin voinkin tyytyväisenä sanoa, että tapaamme huomenna kymmeneltä. Yhdeksästä kymmeneen on siis koordinaattoreiden kokous, kuten jo sanoin. Joten kiitos paljon osallistumisestanne. Ja puheenjohtaja kiittää ystävällisesti myös tulkeja ja toivottaa kaikille hyvää iltapäivää. Nähdään huomenna.